mietintö makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle. Pyytäisin, että lähtisitte salista mahdollisimman pian. Ja nyt ensimmäisenä puheenvuoron saa Jiri silloin, olkaa hyvä. Mr. Pospisil, take a floor, please. Voisitteko nyt puhua, herra Pospisil? Kiitoksia puhemies, kiitoksia paljon.